ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskeva oikeus rikosoikeudellisessa menettelyssä. Ja annan ensimmäisen puheenvuoron asian esittelijälle griesbeck. arvoisa puhemies komission jäsen äh, nyt on äh, aika myöhä mutta erittäin äh, mielelläni otan esiin tämän direktiivin joka liittyy syyttömyysolettamaan. me olemme tehneet asiassa töitä jo kuukausia ja olemme kokeneet vaikeita hetkiä neuvotteluissa. Olemme päässeet sopimukseen ja sanoisin, että hyvään sopimukseen, koska tässä on saatu aikaan teksti, joka on kunnianhimoinen koskee tärkeitä periaatteita rikosoikeudellisissa menettelyissä. Se koskee kaikkia Euroopan kansalaisia. 31. maaliskuuta eh, viime vuonna sain selkeän valtuutuksen. Parlamentti eh, oli hyvin vankkana tässä eh, hakemassa lisäsuojaa syytetyille kunnianhimoista direktiiviä, jolla suojellaan eurooppalaisten oikeuksia ja yhtenäistetään ennemminkin kohti korkeinta yhteistä nimittäjää kuin pienintä yhteistä nimittäjää. Tässä tärkeää on äskettäinen Charlie Hebdo-hyökkäys omassa maassani ja siellä syytettiin yhtä henkilöä, että hän osallistui näihin iskuihin. Hän oli kuitenkin matematiikan luennolla ja äh, tosiaankin oli kyse äh, syyttömästä. Siellä oli äh, myös Mm, hyvin ikäviä kokemuksia. Direktiivissä kielletään kaikki syyllisyysjulistukset liian aikaisin ja ei voida todellakaan ennen tuomiota väittää ketään syylliseksi. Ja tässä otetaan esiin myös julkisuuden käsittely. Tässä on uusi artikla, jossa puhutaan siitä, miten käsitellään ja esitellään syy, syylliseksi epäilty Ehkä tämä henkilö voidaan viedä käsiraudoissa jonnekin, tai sitten hänellä voi olla vankilan vaate. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että tätä henkilöä epäillään jo syylliseksi, tai näin voidaan arvioida. Ja nyt meidän täytyy katsoa, että näitä henkilöitä ei esitetä kyseisellä tavalla, joka ikään kuin vaarantaisi heidän syyttömyysolettamansa. Ja on tärkeää noudattaa myös indubio pro reo periaatetta, jossa jos on epäilyksiä syyllisyyden osalta, niin silloin se pitää lukea syytetyn eduksi. Ja myös todistustaakka on tärkeä kysymys. Tässä tekstissä on haluttu äh, käänteinen todistustaakka jossain vaiheessa. Me olemme tosiaan noudattaneet tässä omaa linjaamme ja olemme äh, saaneet aikaan sen, että äh, tämä tapahtuu ainoastaan hyvin rajatuissa tapauksissa. Direktiivissä on mm, otettu esiin myös oikeus vaieta, oikeus olla eh, todistamatta itseään vastaan, oikeus vaieta. Se on ehdoton oikeus. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää sitä ikään kuin eh, mm, eh, syyttömyyden loukkauksena. Ja sitten viimeisenä todisteet. Tässä on puhuttu myös siitä, mitkä todisteet voidaan hyväksyä ja me teimme töitä, jotta saadaan lisää tähän yksi johdantoosan kappale. Tässä selkeästi viitataan oikeustapauksiin silloin, kun on saatu todiste aikaan kiduttamalla. Sitä ei voida hyväksyä tähän menettelyyn. Kiitos. Sitten komissiolta komission edustaja Jourava. Arvoisa puhemies ja esittelijä. Haluaisin onnitella esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän omistautumisestaan tälle asiakirja-aineistolle niin, että saatiin tämä direktiivi hyväksyttyä nopeasti. Tämä ei ole periaate lausuma pelkästään tämä teksti, vaan meidän tavoitteena oli tehdä olettamasta tehokas työkalu kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikilla pitää olla oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja kaikkien epäiltyjen ja syytettyjen oikeudet tulee, tulee suojata. Tänä päivänä syyttömyysolettama on olemassa Euroopassa, Euroopan laissa ja näin, mutta, mutta se ei ole riittävällä tasolla. Ja näin on osoitettu esimerkiksi Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimen raporteissa. Huomenna äänestettävä teksti on tasapainoinen. Se perustuu eurooppalaisen ihmisoikeus yleissopimukseen ja myöskin ihmisoikeus tuomioistuimen lausuntoihin. Ja siinä kielletään kaikenlaiset, kaikenlaiset viittaukset syy, syyllisyyteen, ennenaikaisesti ja todistustaakka kuuluu syyttäjälle ja silloin kun syyllisyys on epäilyksen alainen tai kyseenalainen, sy- se lasketaan sy- syyllis- syytetyn eduksi se todistustaakka. Direktiivissä harmonisoidaan myös läsnäoloikeus oikeudenkäynnissä, joka on tärkeä aspekti oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Komissio haluaisi lisätä tähän kompromissin kaksi lausuntoa. Ensinnäkin selventää meidän ymmärrystämme tekstistä, joka koskee oikeutta vaieta ja oikeutta olla todistamatta itseään vastaan. Ja toinen selvennys koskee todistustaakka. Komissio pahoittelee, että se kappale, joka alun perkä, alkuperäisessä tekstissä oli, on jäänyt pois, koska se koskee tilannetta, jossa tiettyjä oletuksia jossain jäsenvaltiossa jo on olemassa. Tämä on tärkeä säännöllä direktiivissä niin, että kaikki, kaikki ehdot on direktiivissä tarkasti määritelty. Kuitenkin kokonaiskompromissi on kovasti tyydyttävä. Tämän direktiivin asettamat standardit muodostavat EU-lainsäädännön ja sitä pannaan sitten aikanaan täytäntöön. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot panevat sen täytäntöön omissa maissaan ja että sitä pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja sovelletaan myös käytännössä. Ja sitten edustaja Gaal. Thank you, Chairman. Kiitos puhemies, komission jäsen, kollegat. Haluaisin kiittää ja onnitella esittelijä. Natalie Grisbeckia hänen erinomaisestaan työstä. Asia oli erittäin monimutkainen hankala hoitaa. Syyttämysolettamus on lain peruselementti ja myöskin peruselementti, kun on kyse oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Lainsäädäntöaloite, joista nyt äänestetään, on erittäin tärkeää, kun otetaan varmistaa reilut oikeudenkäynnit Euroopan unionissa. Samalla varmistetaan oikeus oikeudet, joita syytetyllä on. Kansanpuolivarjoesittelijänä on erittäin tyytyväinen tähän tasapainoiseen asiakirjaan. Me katsomme, että oli erittäin tärkeää taata epäilyyn ja syytetyn oikeudet ja vahvistaa perusperiaatteita, jotka liittyvät syyttämysolettamaan ilman, että vaarannetaan lain toteutuminen. On hienoa, että hyvin tasapainoisella kompromissi syntyi ja minimistandardit saatiin aikaan oikeudellisiin menettelyihin ja nämä astuvat voimaan kaikissa sen valtioissa ja myötävaikuttavat siten oikeus järjestelmämme, yhteisen oikeusjärjestelmämme toteutumisen Euroopassa. Ja sitten edustaja Sippel. Kiitoksia puhemies. Direktiivi, joka koskee syyttämysolettamaa. Miksi? Tämä ei ole itsestäänselvyys demokraattisessa oikeusvaltiossa. Miksi se ei ole oleellinen osa jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä? Kysynpä vain. Sitten 2007-2012 vuosina ihmisoikeustuomioistuin käsitti 26 tämän periaatteen loukkausta 11 jäsenvaltiossa. Kyse ei pelkästään syyttämysolettamasta, sitä ei pelkästään pidä vahvistaa, vaan neuvottelussa neuvoston kanssa kuulemme, että oli ollut myöskin pyrkimyksiä varmist- poiketa myöskin oikeudesta olla todistamasta itseään vastaan ja käänteistä todistustaakkaakin niin esitettiin jossakin tapauksessa. Syyttäjän täytyy pikemminkin osoittaa syyllisyys sen sijaan, että syy- syytetyn täytyy osoittaa olevansa syytön. Kiitoksia hyvästä työstä esittelijälle Natali Grisbekille. Hän on pystynyt nyt estämään tällaisen. Nyt pystyn estämään myöskin se, että syytetyt ihmiset mm, todetaan tuomituiksi ilman tuota paikalla edessä. Ja heidät, heitä viedään oikeuden eteen häkissä. Tällaisten perusperiaatteen varmistaminen Euroopassa on yhä tärkeämpiä. Poliisi- ja oikeusviranomaisten toimet ovat toimia, joita varten tarvitaan yhteisiä normeja, Sen kun on kyse syytetyistä ja epäilöistä neuvoston kanssa. Toivon mukaan saadaan edistystä myöskin oikeudenkäyntikustannusten suhteen. Me tarvitsemme eurooppalaista lainsäädäntöä liittyvät olettamaan ja myöskin muihin oikeus, oikeudenkäynti periaatteeseen. Nyt saa saatu tekstin hyvä kompromissi, mutta parhaatkaan lait eivät auta mihinkään, ellei niitä sovelleta käytännössä. Siksi tässä yhteydessä totesi neuvosto ei taaskaan ole paikalla, mutta odottaisin, että hallituksemme pistää tehokkaasti täytäntöön tämän ja muutkin lait, jotta niitä myöskin sitten sovelletaan käytännössä. Mistä? Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Ujazdowski. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää edustaja Grisbeckiä siitä, että hän on tämän asian parissa tehnyt töitä niin, että saadaan nämä vahvempi syyttämyysolettama. Siinä on nähty myönteisiä tuloksia. Erittäin järkevä lähtökohta. Kompromisseja on saatu aikaan ja näin on saatu aikaan uusia näkymiä sille, että saadaan vahvistettua tällaista avainperiaatetta meidän oikeusjärjestelmissämme. Sen jälkeen kun kommunismi päättyi ja puolassa tuli vapaa valtio, se laati rikoslainsäädännön, joka perustuu syyttömyysolettamaan. Ja en lähde toistamaan nämä pääkohtia enää tästä asiasta, mutta haluaisin sanoa selkeästi, että tuemme mietintöä sellaisena kuin siitä keskusteltiin kolmikantaneuvottelun jälkeen, mutta emme tue tarkistuksia, koska ne saattavat jäädyttää koko menettelyn. Eli tuemme mietintöä sellaisena kuin sitä tukee esittelijä. Lopullinen versio kolmikantaneuvottelun jälkeen siis. Nämä tarkistukset, niin kuin sanoin, niissä on paljon kohtuuttomia ehdotuksia, jotka vaarantavat rikoslainsäädännön tehokkuuden. Me odotamme uusia direktiivejä tällä alalla rikoslaissa. Se on hyvin tärkeää meille kansalaisillemme ja voimme torjua terrorismia näin. And Next speaker, Mr. Ja seuraava puhuja on edustaja Albrecht. Ei näyttäisi olevan paikalla, joten... Mr. Patton. Joten edustaja Batten. Um, Tämä mietintö käsittelee joitakin perusperiaatteita, joita vuosisatoja on käytetty iso britannian oikeusjärjestelmässä mukaan luottana olettama se, että toisuustaakka on syyttäjällä oikeus vaieta oikeus todistamasta itseään vastaan ja oikeus olla paikalla omassa oikeudenkäynnissä. Kuinka arvoista sitten onkaan, että brittiparlamentti on jo luopunut tästä periaatteesta hyväksymällä EUn oman, lailli, laillisen lakivälineen kuitenkin Iso-Britannian oikeusjärjestelmästä nämä ovat perusperiaatteet yli 800 vuoden ajan. Nyt ul- ulkomailla ihminen voidaan pidättää ilman, että mitään näyttöä on häntä vastaan. Ja häntä voidaan syyttää. Pystyn kuningaskunnan tuomioistuimessa syyttämisolettamuksesta ei ole häivääkään. Englannin parlamentin jäsenten ensimmäisenä tehtävänä on suojata omien kansalaistensa oikeuksia ja vapauksia. Nyt kuitenkin meidät on häpeällisellä tavalla petetty tässä. Kiitokset ja seuraava edustajalle Breton, mutta näyttää olevan sininen kortti. Otatteko vastaan? Kiitoksia puhemies. Answer. Oletteko valmis vastaamaan? God first. Sininen kortti ensin olisi tarjolla. Edustaja Päten, oletteko valmis vastaamaan? Ja niinpä, edustaja Pospisil, sinisen kortin kysymys. Kiitoksia. Minä eh, kuuntelin edellistä puhujaa. Eikö eh, se oli juuri eh, tämä pidätysmääräys, joka mahdollistaa sen, että luovutetaan kansalaisia toiseen jäsenvaltioon? Se, että meillä on vähimmäistandardit rikosoikeudellisessa menettelyssä me, me, meillä pitää olla samat standardit ja menettelyt. Eurooppalainen pidätysmääräys johtaa siihen, että viattomia brittikansalaisia on pistetty kammottiiviin vankiloihin maissa, kuten Kreikka, silloinkin kun on ollut olemassa kunnollisia luotusmenettelyitä. Tuomari ei ole voinut pää- tarkastella näyttöä, mikä näyttö ei ole ollut, henkilöä ei ole luotettu. Eurooppalainen sopimus, joka liittyy luotostapauksiin, on asia, jota voidaan soveltaa piritysmääräyksen sijaan. Toivottavasti tästä luovutaan ja ihmisiä voidaan edelleenkin luovuttaa, mutta vain todellisen näytön pohjalta. Ja asiat täytyy käsitellä oikeassa tuomioistuimessa, että voidaan tarkastaa, onko todellinen äh, syy asettaa henkilö syytteeseen. Sitten vastaan voidaan luottaa, ei sitä ennen. Deputé Le Breton. Ja nyt edustaja Le Breton. Kiitoksia puhemies. Syyllisyysolettama on perusoikeus, mutta Ranska ei tarvitse sen suojaamiseksi EUta. Artikla 9 89 julkilausumassa kyllä osoittaa sen jo. Ja ainut suvereenisuus tässä ovat jäsenvaltiot. Unioni ei kuitenkaan pysty suojaamaan tätä periaatetta ilman, että se pilaa sen Eh, sen artikla 5 esimerkiksi, siinä on eh, todistustaakan eh, kääntäminen. Siinä ennemminkin syytetyllä on taakka. Minun mielestäni tämä on syyttömyys olettamaa vastaan. Ja sitten 17 johdantosan kappale, siinä voidaan käyttää painostusta, minkä tähden ei vaikkapa kidutusta aivan periaatteellisesti tässä on toimittu jo huonosti. Euroopan unioni on ainoastaan lobbareiden ja pankkien liitto, joka ei ymmärrä näitä oikeuksia ja vapauksia. Ja sitten edustaja Mussolini. Kiitoksia puhemies. Kollegat, jotka puhuivat tuossa edellä, totesivat, että Ranskassa on olemassa jo syyttömyysolettama, kuten myöskin Italiassa, jossa meillä on lait asian, muka, asiasta, mutta niitä rikotaan jatkuvasti ja sen takia tämä direktiivi on niin tärkeä. Ennen kaikkea haluaisin tässä muistuttaa tärkeästä asiasta, joka on tasapaino oikeuksissa syytö, syyttäjän ja puolustuksen välillä. Usein Italiassa puhun, puhun usein nimenomaan naisista ja tässä nyt on puhuttu paljon juuri Kölnissä häirityistä naisista. Usein, miten, usein todellakin raiskauksen uhriksi joutuneilla on heikompi oikeusturva kuin epäilyllä tai lopu, syytetyllä tai syyllisellä. Ja sen takia haluaisin ilmaista hyväksyntäni tietyille minimistandardeille. Ja tietenkin kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi olla mahdollisuus myöskin taata mm, että määräykset ovat riittävän tiukkoja, jotta myöskin oikeusjärjestykseen luottamus kasvaisi. Silloin kun kyse on rikosoikeudesta, puhe, puolitoista minuuttia, minuuttia minulla oli aikaa, rova puhemies, niin kun puhutaan e, e, tietojen levittämisestä, niin minun mielestäni tuomarit ja lehdistö voisivat ottaa asianmukaisia tietoja vastaan. Ja mitä tulee sitten ä, e, epäiltyjen ja syytettyjen esitteleminen ennenaikaisesti syylliseksi on hyvin tärkeää, että tämä vältetään. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Chinnici. Grazie, presidente. Io voglio... Puhemies, minäkin haluaisin kiittää edustaja Grisbeck erinomaisesti tehdystä työstä. Syyttömyysolettama on perus perusperiaate oikeusvaltiossa, mutta jos ei yhteistä, yhteistä oikeusperustaa ole, niin silloin jäsenvaltioiden toiminta on ollut hyvin eri, erilaista eri jäsenvaltioissa, erityisesti väkivaltatapauksissa. Ja tässä direktiivissä yritetään nyt sitten sulkea tämä aukko. Ja Libe-valiokunnassa on tehty tarkistuksia ja onneksi lopullisessa tekstissä on monia niitä asioita, jotka halusin itse tarkistuksissani ottaa esiin. Erityisen arkaluontoisissa aiheissa, erityisesti tori, esimerkiksi todistustaakassa ja mm, muutamassa muussa on saatu aikaiseksi tasapainoisia ratkaisuja lopputekstiin ja myöskin Euroopan tuomioistuinten, Euroopan unionin tuomioistuimiin vetoaminen on asia, joka täytyy ottaa mukaan myös. Ja Euroopan tason säädösten noudattaminen on tärkeää jokaisen valtiossa. Ja sitten edustaja Debchowski. Kiitoksia puhemies. Rouva komission jäsen. On symbolista, että istumme täällä tänään ja keskustelemme tästä direktiivistä samalla, kun te itse tiedätte hyvinkin paljon syyttömyydestä ja syyllisyydestä Tsekin tasavallassa. Te olette itse ollut lehdistön hampaissa ja teitä on syytetty asioista, joita koskaan ette ole tehneet. tehnyt. Siksi os, totesin, että minä arvostan suuresti teitä ja teidän tapanne toimia. Miksi tätä direktiiviä pitäisi soveltaa käytännössä? Meidän pitäisi varmistaa, että jokainen syytetty on syytön siksi, kunnes hänet on todistettu syylliseksi. mielestäni tämä on automaattinen itsestäänselvyys. Yhdessäkään Euroopan maassa ei pitäisi toimia toisin. Kyse on perustavanlaatuisesta säännöstä, aina kun on kyse rikosoikeusjärjestelmästä, missä tahansa. Tämä oikeus täytyy taata kaikille. Tämä on perusvälineillä voidaan varmistaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti kaikilla EU-ssa. Uskon, että Euroopan unionin ei pitäisi pelkästään tukea syyttämysolettaman toteutumista, vaan sen pitäisi myöskin taata ja valvoa, että kaikilla taataan, että tätä sääntöä myöskin noudatetaan käytännössä. Da, mulțumesc, doamna președintă. Uniunea Europeană, prin instituțiile sale... Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni eh, on aina ollut huolestunut siitä, miten eh, parlamentaarisia arvoja eh, kunnioitetaan ihmisoikeuksissa. Syyttömyysolettama on oikeus, joka on ollut voimassa jo EUn jäsenvaltioissa. Sen vahvistus ja tunnistusmekanismit niin että se on mukana koko rikosoikeudellisessa menettelyssä. Se on erittäin haasteellinen, koska meillä on erilaiset järjestelmät. Jos nyt voidaan aluksi katsoa, että jäsenvaltioiden vastuulla on tehdä nämä päätökset, niin meidän täytyy ymmärtää, että tällä alalla pitää tehdä oikeudellista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Me tarvitsemme yhteiset minimistandardit oikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä ja koko rikosoikeudellisesta prosessista. Jos on syytettynä pitäisi olla mahdollisuus asianajajan ja olla yhteydessä konsuliviranomaisiin kolmansiin osapuoliin pidätyksen aikana. Kun hyväksytään tämä direktiivi, annamme ylimääräiset takeet oikeudenmukaisesta oikeuden käynnistä. Ja tämä on olennaista. Kiitos. Ja sitten edustaja Radev. Благодаря, госпожо председател презумпцията за невинност е основополагащ елемент от наказателното производство. puhemies, syyttömyysolettama on perusperiaate rikosoikeudessa kaikissa demokratioissa. Meillä Euroopassa on nyt mahdollisuus osoittaa muulle maailmalle, kuinka rikosoikeutta pitäisi kehittää ja prosessuaalista oikeutta niin ikään. On merkittävä asia, että syyttömyysolettamaa sovelletaan siitä hetkestä lähtien, kun henkilöä ryhdytään epäilemään, epäilemään rikoksen tekemisestä aina siihen hetkeen asti, kun määritetään, että onko henkilö todellakin tehnyt tuon teon. Tällä taataan rikosprosessin oikeudenmukaisuus ja myöskin ne syytetyn oikeudet. Toinen piirre tässä direktiivissä on se, että viranomaisilla ei ole oikeutta äh, julistaa syytettyä tai epäiltyä syylliseksi ennenaikaisesti. Vain tuomioistuin voi tämän asian määrittää todisteisiin perustuen. Ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, on se, että syytettyä ei pitäisi saattaa näyttämään syylliseltä, koska se voi vaikuttaa julkiseen käsitykseen, yleisen käsitykseen asiasta. Samanaikaisesti se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että syytetyn tai epäillyn liikkumista pitäisi rajoittaa enemmän kuin on tarpeen. Uskon, että eurooppalaiset minimisäännöt koskien syyttömyysolettamaa takaavat oikeudenmukaisen oikeuden käynnin ja myöskin ä, tuomioistuinten keskinäisen tunnustamisen periaatteen asianmukaisen soveltamisen. Three. Ja nyt annan sitten kolme puheenvuoroa illan puhuja luettelua. Ensimmäinen Kelly. Kiitoksia, puhemies. Tietystikin syyttämysolettama on perustavanlaatuinen demokratian peruspilari. Hienoa, että voimme tätä painottaa täällä tänään. Näin ei kuitenkaan aina ole. Joskus saattaa olla vaikeaa havaita sen toteutuminen, etenkin viime vuosien aikana, kun talouden lama on purrut, jotkut ihmiset ovat tulleet erittäin epäsuhteisiin gründerit, pankkiirit ja poliitikotkin ovat joutuneet syytteisiin joskus rikoksista, ja nämä ovat saaneet hyvin paljon huomiota lehdistössä oletettujen rikosten vuoksi, mutta usein heidät oletetaan syyllisiksi jo ennen oikeudenkäyntiä, ja usein he ovat kärsineet, heidän perheensä ovat kärsineet. Heitä on syrjetty, sorsettu, joskus tämä on ollut suurempi, suurempi rangaistus kuin itse rangaistus tai vankeustuomio. Perusperiaatteita täytyy toteuttaa mahdollisimman pitkälti käytännössä ja painottaa niiden merkitystä. Ja seuraavaksi edustaja Krisognos. Kiitoksia. Eurooppalainen direktiivi, jonka tarkoituksena on vahvistaa syyttömyysolettamaa se on askel kohti sitä, että lisätään tukea perusoikeuksille. Tämän direktiivin mukaisesti olettama sisältää myös erilaisia hallinnollisia näkökohtia, jotka tapahtuvat siinä ohella esimerkiksi virkamiesten oikeudet, joten täytyy tehdä erittäin selväksi, että me haluamme, että syyttömyysolettama on osa niitä toimenpiteitä, joita pitää noudattaa, joita pitää ryhtyä silloin, kun ollaan rikosoikeudellisessa menettelyssä. Ja meidän pitää katsoa, että meillä on myös tietyt poikkeukset Tämä direktiivin syyttömyysolettama, se sisältää myös epäsuoria toimenpiteitä. Paní předsedkyně, ja k tomu chci jednu věc. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin sanoa vain yhden asian tässä. Minä olen sitä mieltä, että toisinaan pitäisi harmonisoida lainsäädäntöä ja jäsenvaltioissa oikeusperustaa, mutta tämä on nyt hieman erilainen tilanne ja komissio tietääkin tämän oikein hyvin, koska minä olin aikanani oikeusministeri, kun siirsimme pidätysmääräyksen osaksi kansallista lainsäädäntöämme ja silloin argumentti kuuluu, että kyllä me voimme luovuttaa kansalaisemme ulkomaille, mutta samanaikaisesti heille täytyy taata saman samantasoinen suojelu kuin kotimaassakin. Tämä on se kaikkein tärkein asia, eli että sama siko, samat rikosprosessia koskevat standardit ovat voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Sen takia tuon tätä direktiiviä ja haluan onnitella mietinnön laatia tästä. Nimittäin jos EUn kansalaisia luovutetaan naapurisenvaltioihin, niin meidän täytyy varmistaa, että samat rikosoikeudelliset prosessisäännöt ovat voimassa. Muuten tämä ei toimi. Jourova. Kiitos ja sitten komissaari, komission jäsen Jourova. The directive on the eivät ähm, jäsenet. Äh, syyttömyysolettama on äh, tärkeä äh, askel, kun mennään kohti eurooppalaista vapauden oikeuden aluetta. Se liittyy myös oikeuteen saada tulkkausta ja myös tietodirektiivi ja ähm, asianajajan saatavuusdirektiivi, joka hyväksyttiin 2013. Haluaisin rohkaista teitä äänestämään direktiivin puolesta ja odotan kovasti, että myös lapsien, lapsia käsittelevää direktiiviä tuetaan jatkossa ja olen vakuuttunut siitä, että voimme neuvotella myös oikeusapudirektiivistä yhtä vastuullisesti ja rakentavasti. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Grisbeck, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Aivan lopuksi muutamalla sanalla äh, haluaisin äh, vastata kollegojen äh, puheenvuorojen jälkeen, että on tietenkin olemassa kansallista lainsäädäntöä syyttömyysolettamasta ja sen periaatteen osa, osatekijöistä Loukkauksia on paljon kuitenkin Euroopassa, tästä on esimerkkejä ja e, tämä perusoikeus on e, ikään kuin murentunut myös. Se on olennainen oikeus, jotta voidaan välttää e, oikeudenkäyntien summittaisuus ja se on tärkeä demokratian tekijä. Ja siitä syystä on tärkeää, että saatiin aikaan vahva sopimus ja tällä tavoin on tärkeää, että Euroopan unionin tasolla toimitaan myös. On äh, myös äh, eri äh, oikeusasteet ovat osallistuneet tämän tekstin laadintaan ja ähm, tällainen direktiivi, jossa on 15 artiklaa, se on oikeastaan aika lyhyt ja siihen kannattaa juristien kiinnittää huomiota. Ja Useat äh, puheenvuorot liittyivät myös siihen, että tämä jatkaa äh, etenemissuunnitelmaa, äh, joka liittyy prosessuaalisiin oikeuksiin ja tällä tavoin pyrimme sellaiseen Eurooppaan, joka kunnioittaa puolustusoikeuksia ja se on johdonmukainen eri jäsenvaltioiden välillä. Ja aivan lopuksi haluaisin kiittää koko sydämestäni varjoesittelijöitä hyvin ähm, ahkerasta työstä jota he ovat tehneet tämän tekstin hyväksi. Haluaisin kiittää komission jäsen Jorovaa ja hän on ollut mukana suureksi avuksi. Haluaisin kiittää Latvian puheenjohtajaa kautta ja Luxemburgia. He saivat meitä, meidät viemään päätökseen tämän tekstin. Ja haluan kiittää koko tiimiäni Tämä saa toivottavasti hyvin suuren enemmistön Euroopan parlamentissa, kun äänestämme direktiivistä, joka liittyy syyttömyysolettamaan. Ja niin kuin monet ovat sanoneet, myös komission jäsen, tämä on yksi osatekijä prosessuaalisissa oikeuksissa. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu sisämarkkinoiden harmonisoinnista. Mietintö Marjusin työjärjestyspuheenvuoro. Niin, eh, Kiitoksia puhemies. Koska kello on jo paljon, on kovin myöhä ja olemme jo tuntikausia keskustelleet ja halusimme osallistua myös menettelymän puhujalistaan, niin entä sitten seuraavan keskustelun yhteydessä, aiotteko silloin sallia mahdollisuuden kolmelle ihmiselle vain puhua menettelyssä puhujalistaa Tämä on erittäin tärkeää meille tietää niin, että emme jättäneet turhaan odottelemaan mahdollisuutta puhua. Mikäli aiotte antaa puheenvuoron vain kolmelle ihmiselle, emme kerta kaikkeen voi jäädä tänne. Emme voi vain istua ja katsoa ilman, että pääsemme puhumaan. Joten voitteko kertoa? Anteko puheenvuoroja vielä lopuksi? Decide how many cats... Puhemies saa päättää, kuinka monta puheenvuoroa hän päättää antaa. Henkilön suojaimet, mietintö Stiiler, kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet ja mietintö lópez istúriz white ja ensimmäinen puheenvuoro esittelijä